Okay, friends, you are warmly welcome to our meeting. Uh, point one, adoption of the... No niin, tervetuloa arvon kollegat. Esityslistan kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Voitaneen hyväksyä esityslista ilman se kummempia muutoksia. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoituksiin. Kroatiaan kieltä lukuun ottamatta kaikki kielet ovat käytettävissä. Ne mitä huomiseen tulee, niin sen verran haluaisin kertoa teille – että kollegamme Morin Chantier tulee tänne 20 vieraan ryhmän kanssa yhdeksästä puoli yhteentoista asti seuraamaan kokoustamme. Ja sitten vielä tiedoksen sen verran, että ylimääräinen kokous järjestetään 24. toukokuuta esityslistan mukaisesti varapuheenjohtaja Dombrovski tulee osallistumaan rakenteelliseen vuoropuheluun ja komission jäsen Tyson on vieraanamme keskustelemassa Euroopan työmarkkinaviranomaisesta. Koordinaattorithan pyysivät tällaista tapaamista 15. maaliskuuta järjestetyssä kokouksessa. Tämän jälkeen keskustellaan asiasta ja äänestetään rakenteellisesta vuoropuhelusta ja sitten järjestetään ELAta koskeva työpaja. Yrittäkääpä olla paikalla. Sitten mitä tulee edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksymiseen. Ilmeisesti ei mitään huomautettavaa, näin pääsemme kohtaan neljä esityslistallamme. Aiheena on digitalisointi ja automaatio työmarkkinoihin ja sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvat haasteet. Tarkoituksenamme on tänään keskustella digitalisaation vaikutuksesta talouteen ja työmarkkinoihin epävarmuustekijä on melkoinen. Emme tiedä vielä, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan. Pelkoja on esitetty, mutta myöskin toivekkaita ollaan ja me haluamme laajalti asiaa tarkastella. 47 prosenttia yhdysvaltalaisista töistä tulevat jäämään automatisaation kouriin ja er-, toiset tutkimukset taas osoittavat, että alle 10 prosenttia töistä tulevat tärsimään, eli haitari on melkoinen. Me olemme havainneet, että työpaikkojen määrä sellaisissa ammateissa, joihin vaaditaan kohtuullista ammattikoulutusta ja taitoa, laskee siis, mutta on olemassa keikkataloutta ja alustataloutta, jotka tulevat vaikuttamaan tilanteeseen, esimerkiksi siltä osin, miten sairauslomapäiväkorvauksia maksetaan ja onko vanhempainlomaa tarjolla. Nämä tulevat tietenkin vaikuttamaan sosiaaliturvajärjestelmien tulevaisuuteen ja tästäpä syystä lähdemmekin käsittelemään tässä kuulemistilaisuudessa vieraidemme kanssa tätä asiaa. Lähdemme liikkeelle Stoan toimittamasta tutkimuksesta, eli millä tavalla uudet teknologiat ovat vaikuttaneet työmarkkinoihin ja talouteen. Bernard Dax saa ensimmäisenä puheenvuoron. Hän kertoo meille enemmän Stoan tutkimuksen, mutta hän ei ole päässyt valitettavasti paikalle. Hän on yksi niistä, jotka ovat kärsineet päivän lentoliikenteeseen liittyvistä ongelmista. Joten jos vain mahdollista, niin ehkäpä kolme asiantuntijaamme voisivatkin aloittaa. Annan teille noin 10-12 minuuttia per henkilö ja toivottavasti kollega Dax, joka on kyllä tulossa, niin liittyy joukkoomme mahdollisimman pikaa pikaisesti. Joten ehkäpä kollega Engblom voikin aloittaa. Politiikka-asioista vastaava johtaja ja Ruotsin TCOn oikeudellisesta neuvonantajasta. Olkaapas hyvä. Kiitos Haluaisin kiittää valiokuntaa kutsusta osallistua tähän kuulemistilaisuuteen ja päätän terveiseni järjestöni puolesta TCO. Sillä on noin 1,4 miljoonaa jäsentä. Me olemme yksi suurimmin kasvavista ja 14 suurin Euroopassa. Mitä ähm, näihin työmarkkinakysymyksiin tulee. Oh, thank you. Thank you. Uh, new technologies uh, affect the labor market. Uudet teknologiat vaikuttavat työmarkkinoihin kahdella tavalla. Ensinnäkin eh, ne eh, aiheuttavat rakenteellista muutosta, mutta ne mahdollistavat myös sen, että työtä järjestetään uudella tavalla. Ja aion nyt sitten keskittyä näihin kahteen aiheeseen esityksessäni. Niin jos me emme puhu utopistista skenaariosta, niin eh, mutta kun puhumme ennusteista, niin ehkä voimme tehdä seuraavanlaisen tiivistelmän. Jotkut työpaikat menetetään, eh, syntyy uusia työpaikkoja, mutta useimmat muuttuvat. Ja tämä äh, myös on tiivistelmä tästä Stouan tutkimuksesta, josta kuulemme myöhemmin. Muutoksen vauhti tulee olemaan erilainen eri sektoreilla, eri maissa. Ja äh, tietysti myös eri yritysten välillä. Kun me tarkastelemme digitalisointia, meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa, että vaikka teknologinen muutos on hyvin vahva voima, niin poliittiset päätökset tulevat vaikuttamaan siihen. Yritystasolla nopea ja järkevät sopeutukset digitaaliseen muutoksiin tulee olemaan eduksi. Jos katsotaan julkista sektoria, julkisia palveluja, niin se koskee myös niitä teknologiaa voidaan käyttää myös kun tarvitaan lisää sosiaalisia palveluja. Tämä koskee myös kolmatta sektoria. Sitten oletus on myös, että taidot ja se, että saadaan uusia taitoja, koulutusta, se on erittäin tärkeää. Tietysti koulutusjärjestöjen koulusta yliopistoihin tulee olemaan erittäin tärkeä mutta meidän täytyy myös pohtia sitä, mitä me voimme paremmin kouluttaa koko työelämän ajan, varsinkin niitä, jotka ovat menettäneet työnsä rakennemuutosten vuoksi, tai sitten auttaksemme niitä, jotka tarvitsevat koulutusta, jotta pysyvät vauhdissa mukana työpaikallaan tai tietyllä sektorilla. Me olemme tehneet tutkimuksen tämä koskee Ruotsin työmarkkinoita, 40 työntekijästä uskoo, että he eivät saa riittävästi koulutusta, jotta he pysyisivät mukana muutoksissa. Ja ne, jotka ovat eniten huolissaan, ovat keski-ikäiset, eivät nuoret, eivät vanhat työntekijät, ne, joilla on korkeampi koulutus, he ovat enemmän huolissaan. Ja sitten ihmiset, joilla on pysyvä työsopimus, ovat enemmän huolissaan. Ja haluaisin myös painottaa sosiaalinen turvaverkoston merkitystä. Ei ainoastaan, että voidaan sopeutua kielteisiin seurauksiin, ehm, jos menettää työpaikansa esimerkiksi, se myös helpottaa teknologista muutosta, koska jos haluaa, että ihmiset käyttävät hyväkseen teknologista muutosta ja muutosta yleisesti, niin täytyy toki myös antaa turvaa. kun käsittelemme näitä haasteita, niin meillä on myös mahdollisuuksia, kun konsultoidaan työntekijöiden, kun tiedotetaan ja konsultoidaan ennen kuin uusi teknologia otetaan käyttöön, niin sitä kautta voidaan saada aikaiseksi enemmän hyväksyntää ja tätä kautta myös digitaalisia välineitä voidaan käyttää paremmin. TES-neuvottelujen kautta voidaan eh, myös mahdollistaa se, että otetaan työntekijöiden eh, oikeudet ja eh, velvoitteet huomioon. Ja tätä kautta voidaan kolmikantaisia tahoja myös. OECD on muun muassa viitannut Ruotsin hyvänä esimerkkinä. Tämä paperi kiertää eri paikoissa tällä hetkellä ja tässä tarkastellaan, miten samantyyppisiä tahoja voitaisiin sitten perustaa myös muissa konteksteissa. No, sitten siirrytään toiseen osaan. Uuden teknologian kautta voidaan työtä järjestää myös uudella tavalla. Tietoteknologia auttaa työn koordinaatiota, kun puhutaan niin kun yrityksistä tätä kautta. Sitten ei tarvita enää ydintyöntekijäjoukkoa ja että sitten voidaan myös käyttää freelancereita ja muita. Ja jotkut työnantajat menevät vielä pidemmälle. Sitten syntyy bisnesmalli, joka sitten pohja, pohjautuu erilaisiin sopimuksiin, ottaen heidän tarpeet huomioon. Tätä kautta saadaan aikaiseksi lyhyempiä työsuhteita. Ja yksi tähän asiaan liittyvä asia on juuri tämä alustatalous, josta puhuin aikaisemmin. Tämä liittyy Uberiin, Task Runneriin, Amazoniin muun muassa. Mutta meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että suurin osa keikkataloudesta ei oikeastaan liity Foodoraan tai Uberiin, vaan Tämä liittyy ennen kaikkea naisiin ja perinteisiin sektoreihin yrityksiin, kuten jälleenmyyjä, ravintolat, hoivatyö. Näillä sektoreilla mm, työntekijöitä pyydetään mm, hyvin lyhyellä aikavälillä töihin esimerkiksi. Ja tämä on osa aikatyötä, määräaikaistyötä sitten on myös nollasopimuksia ja vuorotyötä. Ja sitten tällainen optimaatiojärjestelmä siis analysoidaan esimerkiksi ravintolassa, kuinka paljon on asiakkaita, kuinka paljon tarvitaan työntekijöitä ja sitten aikataulut tehdään pohjautuen siihen. Sitten erilaiset sovellukset, tekstiviestisovellukset myös sitä kautta voidaan toimia, kutsua työntekijöitä töihin. Ja no, jos katsotaan eh, tässä nyt tiettyjä teknologiayrityksiä, Kronas, Infon, Siridian, Genesis ja monet muut No, te ette varmasti monet ole kuulleet niistä, mutta en, eivät ole huonoja, pahoja yhtiöitä, mutta haluan sanoa, että tällainen tällainen keikkatalous on aika erilainen kuin minä me sen usein näemme. Ja sitten miten on vastattu näihin työn muutoksiin. Ensinnäkin meidän täytyy taata se, että äh, sääntelystä pidetään kiinni, tarvitaan äh, esimerkiksi äh, yhteydellä pelikenttä kaikille, muun muassa esimerkiksi logistiikkayrityksille tämän niin meidän täytyy kuitenkin ehkä muuttaa säännöstä. On tärkeää, että me emme estä innovaatiota kuitenkaan tällä alalla. Ja meidän täytyisi myös käyttää lainsäädännön joustavuutta hyväksymään ennen kuin me pohdimme uusia lakikategorioita työlainsäädännössä, niin meidän täytyisi käyttää olemassa olevassa. Ja viime vuosikymmenten aikana olemme nähneet, kuinka voidaan sopeutua eh, työmarkkinoiden. Tässä ei pitäisi nyt jumittua mihinkään määritelmiin, ainakaan Euroopan tasolla, ja siksi minun järjestelmäni vastusti tätä eh, direktiivin osaa. Ja ei pitäisi ottaa kolmansia kategorioita käyttöön jäsenvaltioissa, joissa niitä ei ole vielä käytössä. Meidän täytyisi laajentaa käytö aluetta, mitä työlainsäädäntöön tulee. Esimerkiksi eh, freelancerin kohdalla, jotka juuri soveltavat tämän, tätä osaa työlainsäädännöstä. Joitakin osia tulisi laajentaa heihin esimerkiksi, jotka ovat yhteydessä asiakasyritykseen, mutta ilman, ilman että he ovat tämän yrityksen työntekijänä. Mitä sosiaali- turvajärjestelmän ja koulutukseen tähän kategoriaan, niin tässä on oletuksena ollut se, että henkilöllä, jolla on pysyvä työpaikka tai ainakin pidempi aikainen määrä, aikainen sopimus, no tämähän siis ei koske ammatinharjoittajia tai jotka tekevät tällaisia yhdistelmätyyppisiä töitä. Me tarvitsemme sopeutusta, mitä tähän järjestelmään tulee. Ja sosiaaliturvan näkökulmassa tässä ehkä täytyy muuttaa mm, koulutusvaatimuksia tai sitten mm, muutetaan sitä, miten etuudet lasketaan, esimerkiksi sairaspäivärahat ja äitiysloma ja sitten täytyisi ottaa myös ammattin ja sellaiset, jotka sitten tekevät tällaista yhdistelmä työtä. No sitten ammattijärjestöt, kun puhumme itsestämme, meidän täytyy järjestäytyä, meidän täytyy olla merkittäviä. Jos jollakin työntekijällä on kolme eri työnantajaa, niin täytyy tehdä riittävä tarjousta, koska tietysti myös IT-konsulttia muun muassa. Sitten keikkatyöntekijöille heille pitäisi myös antaa etuuksia. Jos esimerkiksi TES-sopimukset eivät ole mahdollisia, meidän täytyy katsoa, miten me navigoimme tässä keik- keikkatalouden maailmassa parhaalla mahdollisella tavalla. Me voimme antaa vakuutuksia niille, jotka eivät ole työnantajan vakuutusten alla. Tätä kautta voidaan sitten myös vahvistaa työntekijöitä keikkatalouden piirissä. Meidän se, kun sanoin, että pitää kouluttaa. Tässä ammattijärjestöt ovat tärkeässä roolissa. Ne voisivat järjestää kursseja jäsenilleen ilmaiseksi tai pienillä kustannuksilla. Mutta mutta jotta uudet teknologiat saadaan toteutettua, niin meidän täytyy tietysti sitten myös pystyä järjestäytymään, eikä ole sitten mitään laillisia esteitä sille. Olen ilmeisesti käyttänyt aikani. Kiitos kun kuuntelitte ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin myöhemmin, jos teillä sellaisia on. Kiitos. Thank you. Oikein paljon kiitoksia. Jatketaanpa heti seuraavalla esityksellä ja sitten siirrytään kysymyksiin. Eli kollega Dax, kohan seuraavana. Haluatteko nytten käyttää puheenvuoroa? Me aloitimme jo kollega Englomi, Englomista. Hänen piti oikeastaan puhua teidän jälkeenne, mutta pyysimme häntä kertomaan meille tuo tutkimuksesta. Siitähän oikeastaan kaikki lähtee liikkeelle, joten nyt teillä on mahdollisuus esittää oma alustuksenne. Kymmenen minuuttia aikaa. Kiitoksia, kiitoksia, kun kutsuitte minut tänne esittelemään tämän tutkimuksen joitakin tuloksia. Joudun pahoittelemaan, kun lentokoneeni oli myöhässä, mutta kollegani ansiosta hän tässä käytti ajan hyödyksi Me olemme tehneet tutkimuksen STOA varten koskien sitä, millaisella tavalla uusi teknologia luultavasti tulee vaikuttamaan työmarkkinoihin Euroopan unionissa. And, and I mean everybody knows we are... Kaikki tietysti tietävät, että elämme varsin vallankumouksellisia aikoja – vallankumous tulee nyt teknologian puolelta. On paljon uutta nousevaa teknologiaa, joka, jolla on valtavasti potentiaalia muuttaa työn järjestämistä, organisaatiota ja myös työpaikkoja ja työllisyyden tasoonkin se tulee vaikuttamaan talouksissamme. Ihan vain muutamia vaikutuksia mainitakseni. Tässä on koko eri esimerkkejä, digitaalinen tehdas esimerkiksi, e, tällaista 3D-printtausta, aivan toinen tapa valmistaa ja rakentaa tällä valtavia vaikutuksia sille, mitä tarvitaan asioiden tuottamiseen, tavaroita, joita tarvitsemme joka päivä. Sitten meillä on tämä valtava kompleksi, joka liittyy algoritmeille perustuvan päätöksentekoon, tekoälyn, massadataan, kaikki nämä asiat, jotka liittyvät parempaan päätöksentekoon uuden teknologian tuella. Sitten on autonomisia ajoneuvoja ja robotteja. Emme, emme oikeastaan tiedä, missä, on, missä menevät näiden mahdollisuuksien rajat. Sitten meillä on myös näitä muita innovaatioita, kuten bitcoinit ja lohkoketjuteknologia. Kyseessä ei ole vain yksi teknologia, vaan varsinainen nippu eri teknologioita ja uutuuksia. Kaikki tietenkin haluavat tietää, millä tavalla nämä teknologiat tulevat vaikuttamaan työllisyyteen. Voinpa sanoa, että en tiedä. En tiedä tähän vastausta. Uskon, että nykykeskustelun voidaan vetää sillä tavalla yhteen, että ei ole yhtä, vaan kaksi eri narratiivia. Tiedämme, että tämä tulee vaikuttamaan suuresti, mutta emme tiedä mihin suuntaan lähdetään menemään. Tuleeko tässä onnellinen loppu vai meneekö tämä jotenkin totaalisesti pieleen? Ja tätä ei voida vielä todeta, kumpi näistä narratiiveista osuu oikeaan, mutta voisin eh, näitä vähän tarkastella vielä kirjallisuuden perusteella. Monempia narratiiveja yhdistää se, että kone tai teknologia yleisemmällä tasolla tulee ottamaan tehtäväkseen paljon erityyppisiä rutiinityitä – manuaalisia töitä ja myös rutiinimaista toimistotyötä tulee koneiden tehtäväksi jollakin tavalla. On todella suuret mahdollisuudet sille, että tämän tyyppiset työt korvataan tekoälyllä, robotteilla ja erityyppisillä koneilla. Ja sitten sitten yksi mahdollinen lopputulema oli siis se, että uusi teknologia tuo myös uusia mahdollisuuksia, uusia työpaikkoja, uusia mahdollisuuksia tienata eh, hyvin tuottavista ei-rutiinitoimista, jotka tarvitsevat ihmisen toimintaa, koska aina allen sellaistakin on, jos vaikka muistellaan pankkeja. Pankissa otettiin käyttöön pankkiautomaatit ja automatisoitiin paljon toimia ja silloinhan kävi niin, että, että nämä pankkivirkkailijat e, jättivät työnsä automatisoidille prosessoille. Ja toiset laskenta-asiat hyvin mutta sitten konsultaatio ja asiakkaiden kanssa kanssakäyminen jäi, jäi pankkivirikailijoille. Tämä on mielestäni tällainen onnellinen loppu mahdollisuus ja että tällaisia voidaan jossakin tapauksessa nähdä. Eli korkeampaa tuottavuutta, korkeampia tuloja ja uuden teknologian rohkemaa talouskasvua. Työllisyys siirtyy uusiin tehtäviin ja uusiin ammattialoihinkin. Tietyt työpaikat, työammattialat ikään kuin muuttuvat, ehkä jotkut myös katoavat, mutta monet ammattialat tulevat säilymään, mutta ne vain muuttuvat hieman erilaisiksi. Mutta jos kaikki sitten meneekin ihan pieleen, aikaisemmin sanoin, että koneet voivat laajamittaisesti korvata ihmisiä, tämä on mahdollista hallinnossa, manuaalisissa töissä – Aina kuitenkin toivoa siitä, että tulisi uusia työpaikkoja, uusia mahdollisuuksia niitä ihmisiä varten, jotka sitten kehittyvät tässä uuden teknologian piirissä. Jotkut ajattelevat, että näin ei käy, koska koneet vain olevat parempia kaikessa ja vain hyvin harvat työpaikat tulevat tai työ, ammatit, ammatit tulevat jäämään tai syntymään. Tämä on tämä synkempi skenaario todella, koska tämä tarkoittaa, että työttömyys tulee kasvamaan. Monet ihmiset eh, jäävät tekemään töitä, joita ei voida automatisoida. Palkat laskevat näissä työpaikoissa ja eriarvoisuus ja jakolinjat vaan kasvavat ja tietenkin sosiaaliturvajärjestelmät jäävät paineen alle, koska kyllä ne on suunniteltu tilanteeseen, jossa työllisyysaste on korkea. Nämä ovat siis nämä kaksi skenaariota, joissa toinen on hyvä ja hyväksyttävä, toinen ei. Mitä sitten voimme odottaa? No, tässä Tätä tutkimuksessa pohdittiin, mitä voimme oppia menneisyyden kokemuksista koskien teknologian muutoksia. Voimmeko oppia historiasta jotakin ajatellen nykypäivää? Voitaisiin sanoa, että tällainen jännite uuden teknologian mm, kanssa ei ole mikään uusi asia, se tietenkin tuhoaa vanhaa ja luo uutta. Tällaistahan on tapahtunut jatkuvasti teollisuuden, teollisen vallankumouksen jälkeen. Aina on tullut tällaisia murrosvaiheita, joissa vanhat työpaikat jäävät pois ja tulee uusia menneisyydessä. Melkein aina on käynyt niin, että työpaikkoja on kuitenkin loppupeleissä tullut enemmän ja tästä syystä olemme optimistinen ja uskon, että voimme olla optimistisia tässä asiassa. Uskon, että tämä onnellinen loppunarratiivi on realistisempi kuin tuo synkempi skenaario, mutta toki on myös tiettyjä tekijöitä, jotka on huomioitava. Jotkut kirjoittajat arvelevat, että tällä kertaa tilanne on erilainen. Esimerkiksi siksi, että internet on nyt levinnyt paljon laajemmalle kuin sähkö- tai kaasuvoimaa aikaisemmin. Nämähän olivat nämä merkittävämmät teknologian muutokset jo historiassa, joiden vaikutus oli vastaavan kaltainen kuin internetin tänä päivänä. Tämä on asia, jota todella on syytä pohtia. Informaatio- ja viestintäteknologialla on vielä menossa eksponentiaalisen kasvun vaihe. Näiden teknologioiden kapasiteetti on edelleen hyvin vahvassa nousussa. Voi olla, että nämä teknologiat pystyvät selviämään kahden tai neljän vuoden jälkeen asioista, joita emme osaa tänä päivänä edes kuvitella. Sitten tietenkin on tämä ilmiö, jonka mukaan monet digitaaliset asiat on helppo kopioida ja niitä on helppo tuottaa halvalla lisää. Tämä on seikka, joka erottaa digitaalisen talouden kaikista muista teknologisista vallankumouksista, joita olemme menneisyydessä nähneet. Sitten lyhyesti tästä toimintapoliittisesta puolesta olen jo melkein päässyt loppuun. On aika selvää, että kaikki, kaikki täälläkin ovat se, varmasti yhtä mieltä siitä, että meidän on investoitava lisää koulutukseen. koska jo todella nämä rutiinityöt ja myös toimistorutiinityöt tulevat vähenemään tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että meidän on kohdennettava koulutus sellaisiin asioihin, joissa koneet eivät ole kovin hyviä, luovat asiat, vuorovaikutukseen perustuvat työt. Ja, ja sitten tietenkin tutkimus- ja kehityspuoli, siihenkin on info, investointava, kuten myös infrastruktuuriin. Uskon, että on myös hyvin tärkeä asia, joka usein yleen katsotaan, nimittäin, että toimitaan vahvemmin yrittäjyyden puolella Euroopassa, kun katsotaan teknologia, uutta teknologiaa. Äh, tekoälystäkin oli hiljattain tutkimus, joka osoittaa, että Euroopassa ei olla kovin vahvoja kannustamaan äh, tai kehitetään teknologiaa, mutta yrittäjyydestä on pulaa ja olisi parempi eh, sitä puolta lisätä, niin että saataisiin näitä teknologioita markkinoille toistaiseksi. Isot yhdysvaltaiset yritykset, jatkossa ehkä kiinalaiset, pitävät tätä markkinaa hallussaan niin, niin, ja Euroopassakin ehkä vain suuret yritykset. Tähän päätänkin alustukseni. Kiitoksia. Thank you, Mr. Dax. Kiitokset teille, kollega Dax. Seuraavaksi puheenvuoro siirtyy professori Valerio Di Stefanolle. Hän työskentelee Löövenin yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja myöskin työlainsäädäntöinstituutissa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset saamastani kutsusta. Me olemme kuulleet jo alustuksia siitä, että miten teknologia vaikuttaa työmarkkinoihin, mutta juristin ominaisuudessa minulla ei ole mitään mielenkiintoista sanottavaa määrällistä, mutta sitäkin enemmän laadullisista asioista. Tämä on nimittäin seikka, joka on jäänyt taka-alalle, kun on puhuttu teknologiasta ja automaatiosta. Mutta ennen kuin siirryn tähän, niin kertoisin perimmäisestä viestistäni. Niin aiheeseen liittyen. Ensinnäkin meidän täytyy muistaa, että me tarvitsemme avoimuutta teknologian käyttöön liittyen ja miten teknologiaa ja tekoälyä käytetään työmarkkinoilla. Ja se edellyttää sosiaalista vuoropuhelua, toimivaa sellaista näistä, tästä algoritmin käytöstä. Toinen asia, niin kuin kollega Engbumpikin jo totesi, niin meidän täytyy katsoa asiaa laajemmin, eli että kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset oikeudet. Me emme voi puhua vain ainoastaan yhdistymisoikeuksista ja testneuvotteluoikeuksista tai syrjintäkielto-oikeudesta, vain ainoastaan näihin perinteisiin työntekijöihin liittyen. Ja toinen asia, joka on tullut juuri äsken mainittua on se, että työllistymistä pitää käsitellä joustavana konseptina. Eli jossain tilanteissa meidän täytyy pystyä muokkaamaan sitä, jotta vältymme siltä, että heikko-osaisimmat eivät jäisi työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan ulkopuolelle. Kun puhumme digitalisaatiosta, niin usein puhumme alustataloudesta, eli töistä, jotka voidaan online-maailmassa toteuttaa, tai myöskin offline-työmarkkinoista, jotka, vo, työ, jotka voidaan hoitaa esimerkiksi Uberin kaltaisten alustojen kautta. Niin kuin Englum totesi, niin usein unohda sen, että on olemassa paljon työntekijöitä, jotka tekevät tämän tyyppistä työtä, eli hoivatyön puolella kotihoidosta vastaavat henkilöt, he unohtuvat ja heistä oikeastaan pitäisi huolehtia. Kun puhumme alustatyöntekijöistä, niin tällä alalla toimivat luokitellaan itsenäisiin ammatin harjoittajiin ja he jäävät täten TES-neuvotteluiden ja sosiaaliturvan ulkopuolelle. Joskus on kyse todellisesta riippumattomasta ammatin harjoittamisesta, mutta myöskin toisenlaisista tapauksista. Eli tämä on ihan näennäinen itsenäinen ammatin harjoittaminen. He eivät vastaa itse omasta työstään tai siitä, miten he sen tekevät, vaan teknologia valvoo heidän tekemisiään, paljonko aikaa menee tehtävien suorittamiseen ja niin poispäin. Me asiakkaina usein joudumme kommentoimaan tätä tehtyä työtä ja algoritmien kautta näitä työntekijöitä ikään kuin rangaistaan. Eli jos algoritmien mukaan työn hoitamiseen menee liian pitkään tai ei oltu tyytyväisiä tulokseen, niin silloin tähän ikään kuin puututaan sanktiokeinoin. Minun mielestäni tämä on seikka, joka pitää huomioida ja tästä syystä tämä ei ole sitä todellista itsenäistä ammatin harjoittamista. Usein käy niin, että työntekijät Euroopassa maailmanlaajuisestikin lähtevät käräjöimään ja pitävät itseään muina kuin itsenäisenä työn ammatin harjoittajina. Joskus tämä onnistuu, joskus ei. Muistutan Italiassa ja Ranskassa annetuista tuomioista. Eli henkilöt on luokiteltu itsenäisiksi ammattiharjoittajiksi, mutta he halusivat tämän päätöksen muuttuvan, mutta näin ei tehty. Mutta kyse on niin sanotusta näennäisestä joustavasta työajasta. Se tarkoittaa sitä, että periaatteessa henkilö voi valita omat työaikansa vapaasti kellon aikaan katsomatta. Sanottakoon, että tämän tyyppinen joustavuus on tärkeä asia, mutta sitä ei voida käyttää sosiaali turvaan kuulumisen kriteerinä. Jos et voi itse päättää laskutuksesta tai siitä, miten tehtävät hoidetaan, paljon kun aikaa työhön, työn hoitamiseen menee, niin silloin ei voida puhua todellisesta itsenäisestä ammatin harjoittajasta ja silloin ei pitäisi myöskään joutua sosiaaliturvaan näkökulmasta katsottuna kärsimään tilanteesta. Eli näitä henkilöitä ei pitäisi pystyä syrjimään. Mutta näille henkilöille pitäisi antaa siis mahdollisimman laaja suoja. Ja toisaalta taas ongelmana on se, että tämä niin sanottu joustavuus toteutuu se todellakin. Me emme oikeastaan tiedä, miten nämä algoritmit suhtautuvat joustavuuteen. Jos ei ole käytettävissä säännöllisesti, niin ehkä siitä sitten sanktioidaan ja työ annetaan sellaisille henkilöille, jotka ovat helpommin käytettävissä. Koska me emme tiedä, toimiko järjestelmä näin, niin tämä onkin ongelmallinen asia. Eli miten arvioidaan tämä työ, niin nämä algoritmit eivät ole laajalti saatavilla. Näin päästään avoimuuteen algoritmin hallinnon osalta ja arviointijärjestelmistä puhuttaessa. Eli kyse ei ole tästä mustavalkoisesta alusta ö, työskentelystä. Tekoälyä ja algoritmeja käytetään usein hyväksi arvioitaessa, ketkä pitäisi palkata, ketkä pitäisi pistää pihalle, ketkä pitäisi ylentää ja niin poispäin. Eli arvioidaan työtä ja työn laatua ja tuottavuutta. Usein asia hoituu aika lailla hämärillä tavoilla. Työntekijätkään eivät tiedä, miten tätä arvioidaan. Eli me tarvitsemme kylläkin avoimuutta ja se varmistetaan parhaiten juuri testneuvotteluiden kautta Eli työehtosopimusneuvottelut ovat edelleenkin joustavin ja luotettavin väline pyrittäessä tähän avoimuuteen ja joustavuuteen. Eli enemmän joustavuutta peräkulutettaessa tarvitaan TES-neuvotteluja. Ja jotta TES toimii, niin meidän täytyy varmistaa, että me katsomme TES-neuvotteluja laajemmin, eli sitä ei käytetä vain ainoastaan perinteisiin ö, työsuhteisiin, vaan myöskin itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Usein voi olla juridisia esteitä tälle, eli että freelancerit eivät voi osallistua TES-neuvotteluihin, sillä jos he olisivat mukana TES-neuvotteluissa, niin tämä voidaan tulkita kilpailulainsäädännön vastaiseksi. Ja näistä rajoitteista pitää päästä eroon, jotta nämä teknologian mukana tuomat uudet haasteet voidaan huomioida. Niin, aika alkaa ole, olemaan kortille, joten sanotaan vielä sen verran, että työsuhteen määrittely esimerkiksi, tämä käytettävissä oleminen – sen ei pitäisi olla enää keskeisin kriteeri, varsinkin kun puhutaan siitä, että tulevaisuudessa työnantajilla on suuri henkilöryhmä käytettävissä aina tarpeen vaatiessa. Eli silloin työajat muuttuvat Minä uskon, että tämä on tärkeä asia, jos haluamme varmistaa, että teknologiasta hyötyisivät mahdollisimman monet tässä yhteiskunnassa. Kiitoksia. Thank you. Eh. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Gerlind Wiskirchen. Hän on IBAn varapuheenjohtaja. Olkapas hyvä. I also would like to thank you. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että sain tulla tänne puhumaan. Minä tulin tänne, koska tutkin tekoälyä ja robotiikkaa ja sen vaikutusta työelämään. Mutta päivätyökseni olen kuitenkin asianajaja, käsittelen työmarkkinakysymyksiä. Tässä tutkimuksessa me havaitsimme, että digitalisaatio vaikuttaa sekä korkeammin koulutettuihin että vähemmän koulutettuihin. Jos tätä nyt tarkastelin, niin saadaan sellainen käsite, että tämä koskisi ainoastaan teollisuutta ja tuotantosektoria. 80-90 prosenttia työntekijöistä kuitenkin työskentelevät palvelusektorilla tutkimuksessa todettiin, että syntyy uusia työmuotoja ja uusia rakenteita ja itsenäiset ammatin harjoittajat lisääntyvät. Tutkimuksesta kävi ilmi, että saattaa olla massatyöttömyyden riski ja kun tässä viitattiin Osborne Fry-tutkimukseen vuodelta 2015, jossa sanottiin, että 47 prosenttia työpaikoista häviävät USAssa. Me viittaamme kuitenkin McKinseyn ja OECDn tutkimuksiin, ja siellä Mm-hmm. on samat johtopäätökseen, että noin 15 prosenttia työpaikasta korvataan teknologialla ja 20 prosenttia toimista, mm, niihin se vaikuttaa huomattavasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eli nämä on ne luvut, johon me pohjaamme tutkimuksemme. Nämä eivät ole niin dramaattiset luvut kuin mitä edellinen puhuja esitti, mutta varovaisuustoiminen sanoisin, että jos kaksi tutkimusta pääsee samaan lopputulokseen, niin sitten pohjaamme ajattelumme niihin. Ja kolmanneksi tutkimuksemme tuli siihen johtopäätökseen, että olemassa olevat työlainsäädännöt kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla ovat aikaansa jäljessä ja mielestäni tämä kuilu vain kasvaa. Businessmaailma loikkii eteenpäin, teknologia edistyy eksponentiaalisesti ja lainsäädäntö ponnistelut kuitenkin eivät ole riittävät. No, tämä on ihan normaalia, tämä liittyy politiikkaan, mutta se on kuitenkin valitettavaa, koska kuilu kasvaa ja meillä ei ole niin paljon aikaa. Me käsittelemme hyvin paljon kansainvälisiä tekijöitä ja sitä, mitä maailmanlaajuisesti saattaa tapahtua. Tulee tulevia työmarkkinoita leimaa kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä tekninen johtaminen. Tähän liittyy myös investoinnit. No, asianajana sanoisin, että lainsäädäntöpuitteet, jotka hallitsevat tämän hetken bisnesmaailmaa. No sitten koulutus on toinen avaintekijä. Koulutus, koulutus, koulutus. On mielenkiintoista nähdä, että Silikon väli johtaa, se on tässä vihreänä, sitten Aasia, riippuen maasta siellä, suhteellisen hyvä tilanne. Sitten Eurooppa samoin. Sitten Afrikka ja latinalainen Amerikka ovat pahasti jäljessä ja siellä ei ole kovinkaan paljon taivoa, että he pysyisivät mukana vauhdissa tulevaisuudessa. Kun tarkastelemme Eurooppaa tai jos ajattelemme digitalisaation maailmanlaajuista vaikutusta, on mielenkiintoista havaita, että alhaisten työkustannusten maat, niillä ei enää ole kilpailuhyötyä. Jos ajatellaan esimerkiksi tekstiiliteollisuutta, se on suurimmaksi osaksi Bangladesissa, Kiinassa ja Vietnamissa mutta se pohjautuu manuaaliseen työhön ja se tulee häviämään suhteellisen nopeasti ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä palataan kuluttajan markkinoille Eurooppaan, USAhan, Kiinaan ja tämä saattaa vaikuttaa myös Itä-Euroopan maihin, koska siellä osittain on vielä alhaisemmat työvoimakustannukset kuin lännessä. McKinseyn tutkimus vuodelta 2017 painottaa myös, että joissakin maissa työpaikkoja siirtyy enemmän maissa, joita kutsumme rikkaiksi maissa, kuin esimerkiksi kehitysmaissa. Kiina ja Intia esimerkiksi seuraavan kymmenen vuoden ajan siellä ei varmastikaan työpaikkoja poistu niin paljon, koska tämä keskiluokka kasvaa. Siellä tarvitaan vielä palveluita, kun on rakennuspalveluita esimerkiksi näille ihmisille. No EU, Japani ja USA jossa työntekijät ikääntyvät ja koko yhteiskunta ikääntyy, niin siellä on suurempi riski, eh, että työpaikkoja menetetään lähitulevaisuudessa. Kun me tarkastelemme näitä työpaikkoja, johdannossa tämä jo mainittiin, tapahtuu polarisaatiota. On korkean osaamistason työpaikkoja, jotka tulevat kasvaa sekä teollisuus- että palvelusektorille ja sitten matalan osaamistason työpaikot. Tästä ehkä keskustellaan, niin ehkä sitten tuotannossa menetetään useampia työpaikkoja. No, palvelusektorilla sitten ollaan hieman eri mieltä, koska puhutaan hoivapalvelusta, sanotaan, että siellä tarvitaan lisää työntekijöitä, mutta se on myös kulttuurikysymys. Japanissa esimerkiksi on hyvin paljon robotteja vanhain kodeissa. He, ne hoitavat vanhoja ihmisiä. Ja me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, koska tämä on kulttuurinen kysymys myös. Ja sitten ennen kaikkea palvelusektorilla. Tässä keskivaiheilla tulee olemaan mielen, se tulee olemaan mielenkiintoinen kysymys. Ehkä algoritmit pystyvät korjaamaan eh, jotkut työpaikat. Tämä tulee tapahtumaan suhteellisimman nopeasti. Meidän täytyy ehm, ottaa huomioon nämä työpaikat, joilla on kohtuullinen palkkataso keskijohto muun muassa. Meidän täytyy pohtia, mitä näille työntekijöille tapahtuu. Jos ajattelemme, että mikä olisi se täydellinen yhdistelmä, mitä taitoja työntekijällä täytyisi olla, ja kun puhumme algoritmeista ja ohjelmista, niin faktoihin pohjautuva oppiminen, jota me olemme saaneet. Sitä ei tulevaisuudessa tule enää olemaan. Me tarvitsemme työntekijän, joka pystyy ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, joka pystyy ajattelemaan kriittisesti ja loogisesti, jolla on pihmeitä arvoja, pystyy tekemään tiimityötä, joka pystyy ymmärtämään teknisiä kysymyksiä, joka on diginatiivi ja joka pystyy pystyy toimimaan hyvin erilaisissa ympäristöissä. Ja tämä tietysti asettaa suuria haasteita koulutusjärjestelmämme, ei ainoastaan peruskouluillemme, vaan koko koulutusjärjestelmä myös työntekijöille. Tutkimukset ovat todenneet, että työntekijät, joiden työpaikat todennäköisesti tulevat häviämään saavat kaikkein vähiten koulutusta ja heitä ei opeteta itse työssä ja tähän täytyy puuttua suhteellisen nopeasti. Jos katsotaan yritysten rakenteita, se on minun maailmani, täällä nähdään dramaattisia muutoksia, nähdään uusia sanoja Tämä tulee olemaan erilaisia työryhmiä, avointa innovaatiota. Me teemme työtä milloin vaan mistä tahansa ja tulee olemaan projektitiimejä ja päätöksiä ei tehdä enää keskitytysti. Ja meidän työlainsäädäntömme kuitenkin on vielä vanhan maailman mukainen, mutta sen on vaikea sopeutua näihin uusiin rakenteisiin, koska tässä ikään kuin on, sovelletaan vielä vanhan maailman työlainsäädäntöä. Jos pohditaan tätä keskityttyä päätöksentekoa niin ja nyt ajetaan näitä projektitiimejä. Aikaisemmin vastuu oli yhdellä henkilöllä. No, mitä tämä tarkoittaa? Ja mitä tämä tarkoittaa työlainsäädännön näkökulmasta. Tämä onnellinen loppu, jonka edellinen puhuja mainitsi, riippuu hyvästä lainsäädännöstä. Ensinnäkin meidän täytyy keskittyä palvelusektoriin paljon enemmän kuin mitä on tähän asti tehty. Ja meidän täytyy puuttua lainsäädännön tiettyihin kysymyksiin, jotka on muutettu jota on muutettu työaikadirektiivi muun muassa sellainen tai työaikalainsäädäntö. Sitten tämä 11 tunnin lepoaika muun muassa asia, johon täytyisi puuttua. Sitten de minimis lainsäädäntö. Sitten työlainsäädännöt. Niin, että meidän täytyisi antaa kansallisella tasolla, manda, tasolla mandaatti, että niin ikään kuin tässä EU-tason direktiivissä sanotaan, että ottaa myös digitaalinen näkökulma huomioon. Sitten täytyy kouluttaa aikuistyöntekijä ennen kaikkea matalan osaamistason työpaikoilla – ja Liitsin yliopiston tutkimusta käy ilme, että itsenäisille ammatinharjoittajille täytyisi antaa myös sosiaalisia oikeuksia. Ei kuitenkaan oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin, mutta heidän pitäisi ehkä pystyä kuitenkin valitsemaan, liittyvätkö he ammattijärjestöön. Minä en usko tällaiseen automaattiseen kattavuuteen e, ja keikkatalouteen täytyy liittyä vapaaehtoisesti, sen ei täytyisi olla pakollista. Tässä ei pitäisi odottaa, että tsunami vyöryy päälle. Kiitos. Thank you. <clears throat> Then I'll give the floor to Madam Franca Salis. Seuraavana kollega Franka Salis Madinier. Hän on talous- ja sosiaalikomitean esittelijä aiheesta uus, uudet työn muodot. Olkaapa hyvä. Okay, hyvää päivää teille kaikille. Kiitoksia puheenjohtajille. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua Tästä asiasta käytän siis puheenvuoron täällä ETSKn puolessa. Olen ranskalainen ja kuulun myös ranskalaiseen ammattijärjestöön. Euroopan sosiaali- ja talouskomitea on jo vuodesta 2015 alkaen antanut lausuntoja koskien digitalisoinnin vaikutuksesta työhön, työntekijöihin ja muihinkin kansalaisyhteiskunnan osioihin. Muistutan, että komitea, komiteamme e-, edustaa työntekijöitä, työnantajia ja kuluttajia ja muita kansalaisyhteiskunnan jäseniä. Ensinnäkin digitalisaatio ja tekoäly ovat aiheita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja riskejä. Komitea ei vastusta tätä muutosta. Eurooppalaisena me haluamme oikeudenmukaisen digitalisaation murroksen, sellaisen, joka perustuu Euroopan perusarvoille, täystyöllisyydelle, sosiaaliselle edistyksellisyydelle, korkealle suojan tasolle ja eriarvoisuuksien vähentämiselle. Jos työpaikoista tulee teknologisia, niin ei, niiden pidä tuottaa enempää eriarvoisuutta ja jättää suojaa heikommaksi ja palkkaa heikommaksi. Nämä ovat niitä asioita, jotka meidän työtämme johtajat johtavat sitten muutamia viestejä niin, että EU-ssa voitaisiin täysin hyötyä automaatiosta. On voittavaa voida nauttia hyvin toimivasta koulutusjärjestelmästä, joka vastaa nykyisiä haasteita. Niin kuin täällä on puhuttu, tarvitaan myös jatkuvaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua eri vuoropuhelun välillä ja asiallista työehtosopimusneuvotteluja ja myöskään verotusta. Ei pidä unohtaa, sen on oltava asianmukaista. Näistä työpaikoista en nyt tästä pidempään puhu, koska siitä on jo paljon puhuttu. Oikeastaan vain toistaisin se, mitä täällä on jo sanottu. Kaiken kaikkiaan ennusteessa erehdytään me pidämme kiinni siitä, että jotkut ovat kuitenkin haavoittuvammassa asemassa kuin toiset, ja meidän on eniten kiinnitettävä huomiota juuri näihin. Ja kun puhutaan Euroopasta, puhutaan myös jäsenvaltioista. Kaikki maat eivät ole samalla viivalla automaation riskin. Osalta on suuria eroja maiden välillä tässä suhteessa. Esimerkiksi Slovakia, tai Suomi tai Norja verrattuna toisiinsa. Kyllä erot ovat todella suuria. On myös muistettava, niin kuin täällä on jo todettukin, että, mikä, että se, että työpaikka voidaan automatisoida, sitä ei välttämättä kuitenkaan tehdä, koska on muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, automatisoidaanko tehty työ vai ei. Siihen liittyy sääntely, poliittiset valinnat, väestöön, rakenteeseen liittyvät valinnat. Esimerkiksi saksalainen auto tehdä. Siellä on paljon enemmän robotteja kuin ranskalaisissa autotehtaissa sitä varten, että tietyssä vaiheessa Saksassa oli työvoimapula ja siksi kannatti automatisoida enemmän. Mutta tähän liittyy myös tietyt toimialat ja tietyt ammatit, joihin automatisointi vaikuttaa enemmän. Haluamme tällä todeta, että jäsenvaltioiden välillä on eroja, on myös pätevyyksissä eroja. On tärkeää, että Eurooppa vetää eteenpäin sellaista politiikkaa, jonka kautta voitaisiin tukea niitä maita, joihin tämä eniten kolahtaa. Sitten tietenkin koulutus ja, ja pätevyydet, nämä ovat toki tärkeitä asioita. Olemme laatimassa la, lausuntoa tekoälystä työmaailmassa, jossa on kolme tärkeää eh, kehityskulkua, jota on pohdittava. Ensinnäkin osallistuvaa tekoäly, muutokset ja sosiaalisesti vastuulliset murrokset silloin, kun uudelleenjärjestely on välttämätöntä. Mitä tarkoittaa osallistava tekoäly? Se tarkoittaa, että esimerkiksi Alankonmäiden mallin mukaan olisi saatava työntekijät mukaan, koska työ Elämä on tietenkin hyvin tärkeässä asemassa näissä muutoksissa. Työntekijät on otettava mukaan uuden teknologian käyttöönottoon. Heidät on todella saatava mukaan ja katsottava, kuinka heidän pätevyytensä voi ö, hyöty, vastata tätä uutta tilannetta. Ja kyllä työntekijöiden pitää pysyä prosessin ytimessä ja heidän pitää olla mukana parannuksen tekemisessä. Tämä tuntuu hyvin tärkeältä tässä osallistavassa tekoälyssä, eli otetaan mukaan työntekijät alusta alkaen. Sitten niin kun tämän, kuten täällä on sanottukin, avoimuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus, periaatteet, näistä komissiokin puhui hiljattain, kun se antoi sekirjansa tekoälystä. Uskomme sitä, että nämä kolme periaatetta ovat sellaisia, joita on sovellettava myös työmaailmaan, esimerkiksi yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus työelämässä tarkoittaa, että esim. ei pidä jättää yksin näitä työttömyksiä jääneitä. Ei voida ajatella, että on, on, on, on työtä, jossa, jossa ihminen ei enää ole kon, koneen herra, vaan automat, kaikki on automatisoitu. Sitten on myös ennakoitavaa, koska jos olemme myöhässä, niin kuin vähän olemme, niin joudumme vain lievittämään seurauksia, joita on tullut pikaisista muutoksista. Sitten vastuullinen uudelleenjärjestely. Meidän on avattava mahdollisuuksia niille ihmisille, jotka menettävät työpaikassa. Heille on mahdollistettava uudelleenkoulutus ja yritysten perustaminen. Ja sitten lausuntoni, joka koskee innovoivasta sosiaalista vuoropuhelusta. Tästä on paljon mielipiteitä. Ranskassa meillä alkaa olla tällaista innovointia kuten oikeus irrottautua. Eli siis teknologian avulla työntekijät voivat olla missä tahansa, mihin tahansa aikaan. Heitä voidaan vaatia reagointia sähköpostin ja muiden viestien kautta. Eli pitäisi olla oikeus irrottautua työstä kokonaan. Sitten on oikeuksia, jotka liittyvät henkilöihin, koska asema on yhä heikompi työuran aikana voi olla eri asemia, itsenäinen ammattiharjoittaja, palkansaaja ja niin edelleen. On tärkeää aina, kun tämä asema muuttuu, niin ikään kuin hän saa mukaansa nämä kertyneet oikeudet, jotka liittyvät sosiaalioikeuksiin ja muihin. Tämä tuntuu hyvin tärkeältä. Sitten esimerkiksi Tanskassa hiljattain neuvoteltiin DES-neuvotteluissa tällaista digitaalista alustasta. Tämä on hieman uutuus ja tämä tarkoittaa, että ammattijärjestötkin sopeutuvat. Ja tämä on sopimus, joka kestää vuoden ja sen jälkeen katsotaan, kuinka on sujunut. Ja tässä otetaan huomioon erilaiset työn muodot, eikä se tarkoita, että kun ihmiset tekevät alustoille työtä, ettei heillä olisi enää mitään oikeuksia. Kyllä meidän on seurattava tilannetta. Ammattijärjestöt tietenkin innovoivat, vaikka eivät välttämättä hirveän nopeasti. Teknologinen innovointi menee varmasti nopeampaa vauhtia eteenpäin, mutta kyllä sielläkin puolella tilannetta ymmärretään ja uskomme, että tekoälyäkin voidaan hyödyntää ammattijärjestöissä, niin että voidaan paremmin kohdentaa toiminta eri, eri työntekijäryhmille. No niin, tässä oli tämä minun puheenvuoroni. Jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni niihin vastailen. Merci. Thank you. Yes, if... Paljon kiitoksia. Niin, onko täällä paikalla jäseniä, jotka haluavat esittää kuulemaansa liittyen kysymyksiä? Olkaapas hyvä vaan. Aika lailla masentavaa kuultavaa. muutamaan asian muistiin. Ihmisillä on vaikeaa saada työtä ja pysyä tässä työssä, koska joutuu jatkuvasti sopeutumaan muutoksiin ja pätevöitymään tilanteeseen oikeastaan päivittäin, sillä tämä tekninen vallankumous aiheuttaa työntekijöille melkoisia paineita – työpaikalla. Ja kuulimme, että lainsäädäntö ei ole ajan tasalla suhteessa uusiin työmarkkinoihin ja uuteen teknologiaan. Kuilu tulee kasvamaan hyvin koulutettujen ja väärän koulutuksen tai koulutusta vailla olevien välillä ja tämä kuilun kasvaminen tulee vaikeuttamaan nykytilannetta entisestään. Täytyy olla joustava kautta työuran. Täytyy varmistaa, että on haluttu työmarkkinoilla ja it, freelancerina pitää olla ikään kuin tyytyväinen itsensä, eli että voi toteuttaa tavoitteensa. Ja sitten tästä teknisestä vallankumouksesta verotuksen näkökulmasta katsottuna siihen täällä ei tänään puututa laisinkaan. Muitakin ongelmallisia kysymyksiä on edessämme. Eli aika synkkä kuva. Silloin tällöin nämä asiat ovat täällä valiokunnassa, muissakin valiokunnissa, täällä parlamentissa esillä. Näinhän se yleensä on, kun havaitaan suurten mullistusten lähestyvän. Niitä me pelkäämme, mutta me tiedämme, että nuorempi sukupolvi ikään kuin ainakin osittain odottaa näitä muutoksia innolla ja tarttuu uusiin mahdollisuuksiin. Joten miten voisimme saada etenemissuunnitelman aikaiseksi tutkijoina, ammattiyhdistysliittoina? liittojen parlamentaarikkojen näkökulmasta katsottuna, miten voimme varmistaa, että ihmiset luottaisivat omiin mahdollisuuksiinsa, eli että he voivat osallistua ylpeästi työmarkkinoiden toimintaan 10 jopa 50 toista vuoden päästä. Anis, haluatko lausua tähän liittyen jotain? Uh, thinking, do I... Minäkin pohdin sitä, että onko tämä nyt positiivinen vai negatiivinen kertomus. No se kertoo varmaan jotain myöskin omista aivoistani, sillä Loppupeleissä kyse on mielestäni tällaisesta viestien sekamelskasta. Digitalisaation vaikutukset, niitä on ennustettu jo pitkän aikaa ja sitten McKensin ja OECDn ennusteet eivät ole aivan täysin synkisteleviä, eli ei tällaista todellista polarisaatiota synny. Eli viestejä on joka lähtöön. Minä tässä pohdiskelin seuraavaa. Niin, kumpi oli ensin, kana vai muna? Kun otetaan huomioon nämä uudet tekniset toimenpiteet, ja välineet, niin aina ei tarvitse olla ikään kuin työhuoneessa pomon silmien, val, valvon silmien alla, vaan voi työskennellä vapaammin. Se voi olla hyvä asia, kun tietää, ettei jatkuvasti joku hengitä niskaan. ehkä tarvitsemme vähemmän keskitason hallintoa johtamaan ja valvomaan tätä työtä. Suurin huolenaiheeni liittyy siihen, että digitalisaatio on osoittanut, että todellisuuden ja voimassa olevan työlainsäädännön välinä on suuri. Täällä on sanottu, että työlainsäädäntö ei ole enää ajan tasalla. Varoititte jo tulevasta tsunamista. Mutta taloudellinenkin hyöty on nähtävissä digitalisaatiosta puhuttaessa – työntekijöiltä evätään suoja Deliveros tai Uberista puhuttaessa työntekijä ei ole enää työntekijä perinteisessä merkityksessä, vaan itsenäinen ammatinharjoittaja. Silloin sosiaaliturvamaksuja ei tarvitse suorittaa laisinkaan, sillä henkilöhän on itsenäinen ammatinharjoittaja. Ja kysyisinkin, että jos taloudellisia hyötytekijöitä löytyy näin paljon ja että työntekijöistä tehdään itsenäisiä ammatinharjoittajia ihan liiketoimintamallin nimissä. Usein nämä yritykset ovat McDonald'sin kaltaisia eivät maksa veroja, sosiaaliturvamaksuja. Näin suuret yritykset usein tekevät. Miten voimme estää tällaisen tsunamin syntymisen tai miten voimme varmistaa, että lainsäädäntö ei kulje aina jälkijunassa – ja että saadaan varmistettua, että kirjallista ilmoitus koskeva direktiivi, ja sitähän kutsutaan myöskin, niin hetkinen, nyt kielen päällä se on, mutta niin ehdotus avoimista ja ennakoitavista työoloista. Voidaanko tämän avulla välttyä tsunamilta? Ja miten voimme varmistaa, että nämä yritykset, jotka todellakin hyötyvät suuressa määrin tästä teknologian käytöstä ja ihmisten riistämisestä sosiaaliturvan näkökulmasta katsottuna, miten voimme varmistaa, että yritykset toimivat niin kuin niiden pitää? Pitääkö tämä hoitaa kansallisella tasolla vaiko EU-tasolla? Yes, lots of questions, please. Kyllä, paljon kysymyksiä. Seuraava puhuja, olkapas hyvä. You raised a lot of points. No, otitte monia asioita esille. Aloitan loppupäästä. En usko, että tämä ehdotus ras, äh, ratkaisee tämän alustatalouden ongelman. Ehkä jotkut epävarmat työs epävarmoihin työsuhteisiin liittyvät ongelmat ratkaistaan. Tässä korjataan menneisyyttä ehkä enemmän kuin katsotaan tulevaisuuteen. Mitä sitten alustataloudessa työskenteleviin tulee, niin Liitsin yliopiston tutkimus näyttää, että kun annetaan sosiaaliturvaoikeuksia eh, Euroopan tasolla, niin sitä kautta sitten oikeuksia voidaan siirtää koska alus, taloudessa työskentelee, hän tekee töitä eri yksiköille. Jos katsotaan eri eh, kansallisia malleja, Espanja, yhdistynyt kuningaskunta, joissakin maissa on jo jotain. Siinä sanotaan, että sosiaaliturvaoikeuksien lisäksi on joitakin työntekijäoikeuksia, esimerkiksi palkallinen loma, joita pitäisi antaa myös heille, tai minimipalkka. Mielestäni tämä on oikea tapa toimia, koska tämä on sitten reilu pelikenttä. Ja kun sitten sanoin, yritykset saattavat sitten tässä yhteydessä ähm, äh, lakata käyttävästä halpaa työvoimaa. Mutta tämä ryhmä, johon täytyy kiinnittää huomiota. Sitten menetetty tietty sukupolvi on toinen. Esimerkiksi kassatyöntekijä tai rekkauton kuljettaja. Meillä on hyvin paljon ihmisiä juuri logistiikkabisneksessä, jälleenmyynnissä. Tämän te ei ole mikään fantasia. Ja todellakin nämä työpaikat tullaan menettämään. En usko, että ups tästä tulee sitten huomisen ohjelmoja. Ja meidän täytyy huolehtia näistä ihmisistä. No, alusta taloudessa työskentelevät, se on yksi ryhmä, mutta sitten on myös toisia, joilla on nyt työpaikka. Me tiedämme, että he tulevat pian menettämään työpaikkansa. Ei siitä varmasti tarvitse keskustella. Se on mielestäni aivan fakta, että he tulevat menettämään työpaikkansa. Thank you, uh, eh, Mr. Samuel Engblom. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Engblom, olkapa hyvä. On. Kiitoksia. Ensinnäkin tämä kysymys, onko tämä positiivinen vai kielteinen tarina? No, tarina kuitenkin. Ja kun näin näitä esimerkiksi OECDn tupakoinnista. Sanotaan, että 15 prosenttia työpaikoista häviää ja 10-15 prosenttia muuta muotoaan. Nämä ovat sellaisia lukuja, jotka eivät ole kovinkaan erilaisia kuin mitä olemme nähneet oman elämämme aikana. 1900-luku Euroopassa on muutosten, valtavien muutosten historia. Sodan jälkeinen aika on todellakin valtavien rakenteellisten muutosten aikaa ja sen kanssa on vaan pärjättävä. Oikealla toimintapolitiikalla eh, on toimittava uskon, että tässä pärjätään kyllä. Ja tämä pitäisi olla keskustelun päätös. Ei kysymys ole siitä, kuinka yrittäisimme nyt hidastaa tätä muutosvauhtia, vaan kuinka varmistamme sen, että ihmiset pysyvät mukana. Osa eh, tätä tietenkin koskee koulutusta, ammattikoulutusta, elinikäistä koulutusta, mutta on myös varmistettava, että teknologiaa täytäntöpannaan sillä lailla, että ihmisille jää vielä se vaikutelma, että hekin ovat mukana ja tässä voidaan palata tähän konsultaation ja tiedotuspuoleen, tällaisen tiedotus- ja konsultaatiokulttuuriin Euroopassa, mikä voi olla on kilpailuetu. Sitten äh, työ, työlainsäädäntö, onko se nyt jotenkin jäljessään? Tämä on aika vaarallinen äh, lausunto viime vuosisadalta toinen oppi on se, että työlainsäädäntö on osoittautunut hyvin joustavaksi. Avainkäsitteet, kuten työntekijän käsite, on osoittautunut kehityskelpoisiksi silloin, kun yhteiskunta ja talous kehittyvät ja kun työtä järjestetään eri tavalla – ja kun jää to, kerta toisensa jälkeen sanotaan, että rahaa jäljessä, niin sittenhän näin tulee käymään sen sijaan, että venyttäisimme näitä olemassa olevia käsitteitä sopiviksi. Tässäkin tapauksessa uskon, että olisi vaikea olla ostamatta sitä tarinaa, jota jotkut yritykset, jotka vielä ovat riippuvaisia siitä, heidän on vielä pyrittävä saamaan tätä riskipääomaa osoittamalla olevansa hyvin erilaisia. Niille tämä on aika merkittävä tarina. Ja sitten tämä liiketoimintamalli, joka koskee sitä, että tietyiltä ihmisiltä riistetään oikeudet tai otetaan oikeuksien ulkopuolelle. Tässä voidaan puhua esimerkiksi itsenäisiä ammattiharjoittajia verrattuna palkansaajiin. Jos katsotaan jotakin jäsenvaltiota, niin on tärkeää panostaa äh, verotuspuoleen ja niin sosiaaliturvaan ja on tietyissä, tietyillä muutoksilla äh, voidaan toimia. On ihmisiä, joita voidaan halvemmalla ottaa töihin. Ja tässä on samalla varmistettava, että sosiaaliturva ja maksut ja vero puolet ovat suurin piirtein samalla tasolla palkansaajille ja itsenäisille ammattinharjoittajille opettajille, mutta kyllä itsenäisillä ammatinharjoittajilla pitää olla myös suurin piirtein sitten samat oikeudet. Ja tämän lisäksi olisi katsottava sitä, kuinka ura, kehitys keikkatyöläisille muodostuu. Jäädäänkö sinne jotenkin jumiin vai, vai onko tämä tilanne, jossa ura alkaa ja jonka kautta päästään vakaisempiin ja työpaikkoihin valitettavasti vaikuttaa siltä, että nämä lyhytaikaiset mitä enemmän näitä keikkausopimuksia on, niin sitä vähemmän on mahdollisuuksia saavuttaa tällainen vakaa asema työmarkkinoilla. Thank you, uh, Kiitos. Ja seuraavana professori De Stefano, olkaapa hyvä. Um. Paljon kiitoksia. No alkuun toteaisin, että meidän ei kannata odottaa mitään täysin negatiivista tai positiivista tilannetta teknologian kehittyessä. Kaikki tämä perustuu tästä teknologisesta äärikuva-ajattelusta. Me ajattelemme, että meillä on olemassa vain ainoastaan jotain hyvää tai huonoa tulossa, mutta teknologia on osa elämää sekä hyvässä että pahassa ja meidän täytyy vain yrittää varmistaa, että todellisuudessa kaikki menee enemmän parempaan suuntaan kuin huonompaan suuntaan. Mitä tulee esitettyyn kysymykseen, eli että miten voimme vakuuttaa alustat siitä, että kannattaa keskustella asioista yhdessä. Ongelmana on se, että ei joka yritystä pitäisi saada noudattamaan määräyksiä. Jos määräyksiä ei noudateta, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi lähteä sääntelyyn muuttaa. Mehän voisimme sanoa, että liiketoimintamallit on tarkoitettu lain kiertämiseen ja se pitäisi kieltää. Mutta näin se ei aina mene. Usein kuitenkin yritykset vain käyttävät halpaa työvoimaa hyvää sen osallistumatta mahdollisiin kustannuksiin laisinkaan. Sitten toinen seikka, niin en usko siihen, että teknologiaa käytetään vain ja ainoastaan autonomisuusasteen lisäämiseen. Tietenkin äh, työn autonomia tulee kasvamaan myöskin perinteisillä työaloilla seurataan työntekijöiden työskentelyä, mielialaa ja niin poispäin. Toki näin valvontamahdollisuuksia lisätään. Tämä voi olla hyväksi. Terveysnäkökulmasta katsottuna, mutta huonona sitä voidaan pitää, jos ajatellaan tätä asiaa tietoturvaa näkökulmasta katsottuna. Eli meidän ei pidä katsoa tätä asiaa ihan mustavalkoisena. Meidän täytyy välttää väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä, mutta tietenkin uudelle teknologialle pitää antaa myöskin omat mahdollisuutensa. Siinäpä kaikki omalta osaltani. Thank you, miss. Kiitoksia ja seuraavana Kollega Hola. Je, je souhaiterais... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiaa, jotka vaikuttavat sellaisilta, joihin ei ole paljonkaan viitattu. Ensinnäkin nämä teknologian muutokset ja digitalisointi on esitetty ikään kuin luonnollisena. Emme voi tehdä muuta kuin hy- hyväksyä se, että on talvi ja kevät ja, ja tällainen, tämä teknologinen kehityskin on jotenkin sellainen, josta joudumme vain, olemme todenneet, että ainoastaan keskittymään seurauksien käsittelemiseen, mutta meidän on puhuttava myös teknologiavalinnoista. Tämä on hyvin poliittinen kysymys. Tähän liittyy koko se yhteiskuntaan projekti, joka meillä on. Tulemmeko hyväksymään sen, että muualla tehtyjen päätösten takia meidät ajetaan mihin tahansa. Jotkut palkansaajat esimerkiksi heillä on ehdotettu, että, että että integroitaisiin enemmän budjettisyistä. Esimerkiksi jotkut ovat jotkut algoritmin kautta reagoivat tähän työn edistämisen, eikä tämä ole mitenkään uutta. Esimerkiksi autovalmistuksessa esimerkiksi on tällaisia ikään kuin apinamiehiä, ihmisistä on tullut vain osa konetta – Kyllä tämä on hyvin syvällisesti poliittinen keskustelu, joka koskee sitä, millaisia teknologioita valitsemme, eikä vain siitä, että sopeudumme päätöksiin, jotka on tehty muualla. Ja sitten toinen seikka koskee, niin no tietenkin nämä riskit ja mahdollisuudet. Riskejä tietenkin pitää pyrkiä vähentämään ja panostaa näihin mahdollisuuksiin. Tämä on aivan itsestään mutta sitten ihmisen, työntekijän paikka tässä prosessissa. Täällä viitattiin ETSK-lausuntoon ja siihen, että, että työntekijä ikään kuin irtautuu tästä työstä. On tiettyjä kehityskulkuja jo olemassa, jotka johtavat vahvaan eh, henkilön yksilöllistämiseen. Niin tällä on terveysvaikutuksia, kun katson tutkimuksia, jotka koskevat työterveysongelmia, eikä tässä ole kyse ainoastaan burnoutista. Täällä on monia asioita tuota esille, jotka tuovat lisää kärsimystä työelämässä. Ensinnäkin työntekijä menettää ikään kuin työn mielekkyyttä ja jollakin tavalla joutuu tällaisen työyhteisön ulkopuolelle. En tiedä, onko teidän Tutkimuksessa näitä seikkoja tutkittu. Please take the floor. Olkapa hyvä. Uh, oui, vous avez raison. Le... Olette aivan oikeassa. Meidän yhteiskuntiemme ja politiikkamme työmarkkinaosapuolten haasteena on juuri se, että tehdään valinnat siitä, millaisessa maailmassa haluamme elää ja minkälaisen roolin haluamme antaa älykkäille koneille. Tällä hetkellä uskon, että, että tästä ei riittävästi puhuta eikä riittävästi kuulla eri tahoja nyt, kun näitä teknologioita otetaan käyttöön jopa työmarkkinaosapuolten puolella neuvottelut ja keskustelut eivät ole tyydyttävällä tasolla. Ja puhun tässä mm, sosiaalista vuoropuhelusta. Puhun nyt hyvin suoraan ja vilpittömästi. Uskon, että on aika paljon vastaankarvaisuutta sääntelyn puolella. Ei haluta säännellä tätä asiaa. Annan tästä esimerkin. Esimerkiksi avoimuuden ennakkointia koskevat ehdot työsopimuksessa tarvittiin direktiivi, koska, koska TES-neuvottelussa epäonnistuttiin. Tähän siis liittyy tiettyä problematiikkaa. Euroopassa emme ole ihan tilanteen tasolla, ottaen huomioon Euroopan perinne ja historia sektoria koskien TES-neuvotteluja ja kaiken tyyppisen työn ja innovoinnin sääntelyä. Tämä toki nyt vaikuttaa, tai näyttäytyy vaikuttavammalta, kun kuvitellaan nämä antropomorfiset robotit, jotka ottavat meidän paikkamme, mutta uuden teknologian mukanotto työpaikoille ja, ja kuinka se vaikuttaa työolosuhteisiin, ehtoihin ja työ, terveyteen ja turvallisuuteen, äh, tätä ei ole riittävällä tavalla otettu huomioon globaalisti tai myöskään yksityisellä tasolla, koska yhtiöt, yritykset, eri toimialat eivät ole samanlaisia. Tietyn tyyppinen sokkeli pitäisi olla yhteinen kaikille. Tällainen vähimmäistason eurooppalaisia oikeuksia koskeva taso, jota sitten voidaan parantaa tai sopeuttaa tilanteiden mukaan. Uskon, että tällaisia valintoja ei oikein ole tehty vielä viime kuussa. Eh, Ranskassa eh, herra antoi kertomuksen, joka, kos, joka koski sitä, että annettaisiin jokin mieli, jokin mieli tälle tekoälylle. Minusta juuri tätä tarvitaan. On pohdittava eh, pohdinta siitä, miten suunnataan tätä kulkua, mitä haluamme olla tulevaisuudessa, mikä on ihmisen paikka, mikä on ihmisen ja koneen suhde. Viime vuonna annoimme tekoälyä koskevan lausunnon, jossa totesimme, että kyllä ihmisen pitää pysyä ohjaimissa, ihmisen pitää voida hallita konetta. Tänä päivänä pelottaa nämä kuuluisat mustat laatikot, ikään kuin nämä algoritmit, jotka toimivat ilman, ilman, että oikein ymmärretään näitä tuloksia ja toimintaa. Kyllä on tärkeää myös kouluttaa insinöörejä, ottamaan huomioon eettinen puoli niin, että koneet, joita käytämme, ovat ihmisen ja ihmiskunnan palveluksessa. Niistä voi olla valtavasti hyötyä monille ihmisille. Puhun, tar- puhun tässä esimerkiksi tietyllä tavalla vammaisista ihmisistä, liikuntavammaisista tai muista henkilöistä, joilla saattaa olla lääketieteellisiä ongelmia ja heille nämä voi tarjota suuria mahdollisuuksia, mutta kyllä meidän pitää pysyä ohjaimissa ihmisenä, niin kuin aivan oikein sanoitte, Rakola, on tärkeää, että, että näitä mahdollisuuksia maksimoidaan ja sitten nämä kielteiset vaikutukset ja riskit eh, pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla. On valmistauduttava tällaiseen skenaarioon ja näin samalla valmistaudutaan sellaiseen maailmaan, jossa tulevaisuudessa haluamme elää. Thank you, Valerio. Kiitoksia. Seuraavana kollega De Stefano. Uh, return on, uh, on the possible role of... Haluaisin palata tässä sääntelyyn vielä. Kuten täällä sanottiin, niin sanotaan, että tämä tulee tapahtumaan ja meillä ei ole mitään mahdollisuutta puuttua siihen. Otamme sen itsestäänselvyytenä. selvyytenä ja automaation suhteen näemme tätä samaa retoriikkaa, kuinka paljon työpaikkoja menetetään, teknologia vähentää työpaikkoja ja niin edelleen. Mutta eurooppalaisena me unohdamme, että meillä on välineitä äh, hallinnoida massatyöttömyyttä. Meillä on direktiivi liittyen näihin irtisanomisiin jotka liittyvät suhteet siis johdon ja työntekijän edustajien välillä, kun puhutaan automaatiosta ja työpaikkien siirtymisestä. tähän ei kiinnitetä huomiota. Me emme puhu siitä, että tämän avulla voitaisiin hallinnoida paremmin automaatiota. Sosiaalinen vuoropuhelu, sitä voitaisiin käyttää myös avoimuuden näkökulmasta Eli se, miten me hallinnoimme näitä työpaikkoja, myös niitä, joita ei menetetä, miten me voimme hyödyntää teknologiaa, eikä ainoastaan valvoa työntekijöitä lähe, lähemmin. Tai jos me emme tee näin, niin ihmiset pelkäävät tulevaisuudessa teknologiaa ja he vastustavat muutoksia ja tämä vaikuttaa tuottavuuteen muun muassa, joten mielestäni on todella tärkeää, että me näemme hyvän sääntelyn hyödyt, miten teknologia voi parantaa elämäämme. Thank you. Samuel Engblom first. Kiitos ja seuraavaan Samuel Engblom. I think... Kiitoksia. Hyvä kysymys. Onko meidän hyväksyttävä teknologia? Ei se ole mikään pakko. Ihmiset vielä ovat kaiken yläpuolella suhteessa teknologiaan, mutta jos katsotaan Eurooppaa, niin meidän täytyy vain tunnustaa se fakta, että teknologia on yksi niistä tekijöistä, joita voidaan käyttää kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Eli Kyllä, tästä näkökulmasta katsottuna meidän täytyy suhtautua positiivisesti teknologiaan. Mutta pitääkö sitä sitä säännellä millä tavalla, niin se on toinen kysymys. Meidän tulee sinänsä välttyä teknologian sääntelemistä, puuttua enemmänkin tuotokseen. Jos puhutaan tekoälystä, esimerkiksi rekrytointivaiheessa syrjintä, kielletään tietenkin lainsäädäntöteitse. Ja jos rekrytointivaiheessa käytetään syrjivää välinettä, niin se on kiellettyä. Jos ajatellaan taas työterveyttä ja turvallisuutta, niin sen suhteen tiedän, että on olemassa ongelmia Eli jos digitaalinen väline eikä ihminen valvo sinua, niin se äh, synnyttää uudenlaisen ongelmallisen suhteen. Me tiedämme, miten tärkeää on, että johtajat ovat lähellä työntekijöitä. Se voi olla hyväksi työilmapiirille. Ja meidän täytyy varmistaa, että me pidä teknologiaa joina, jonain myyttinä, vaan muista, että ihminen on aina tämän kaiken takana. Joku käyttää tätä teknologiaa ja meidän täytyy vain varmistaa, että vastuu ei vesity tässä prosessissa. Työnantaja ei saa koskaan piileytyä teknologian taakse. Jos ollaan tyytymättömiä välineeseen, niin pitää olla sen kehittäjän yhteydessä. Meidän täytyy ajatella ja pitää teknologista muutosta positiivisena, koska se tuo sitä hyvinvointia, niin kuin sanoin, mutta samalla meidän täytyy käyttää näitä ainutlaatuisia välineitä hyödyksemme. Mielestäni Valerio viittasi tähän oivalla tavalla viimeisessä huomautuksessaan. Kiitoksia sitten kollega Dax. Just, just want to agree to, to my... Kiitoksia olen, sanoisin vain, haluaisin vain sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, että teknologia ei tietenkään ole asia, joka putoaa taivaasta, vaan se on ihmisen toiminnan tulosta. Se jollakin tavalla tietenkin kehitetään ja luodaan. Mutta toinen asia, jonka halusin tuoda esille, on tärkeä, kun keskustellaan teknologian vaikutuksesta Meillä on tässä jonkinlainen kognitiivinen kuilu, koska yhtäältä voimme nähdä hyvinkin, mitä menetetään mahdollisesti. Tiedän, mitkä työpaikat ovat vaarassa tulla automatisoiduiksi. Meillä on aika hyvä käsitys siitä, mitkä työpaikat mahdollisesti menetetään. Tämä näkyy myös näissä tutkimuksissa, jotka tänään mainittiin mutta nämä tutkimukset eivät kerro yhtikäs mitään niistä työpaikoista, joita uuden teknologian ansiosta mahdollisesti luodaan. Ei, siinä, ei niissä puhuta ollenkaan siitä, mitä voimme saada näiltä uusilta teknologioilta. Tämä on todellinen kognitiivinen kuilu. Voimme toki puhua siitä, mistä tiedämme. Me tiedämme, mikä on nykytilanne, millaisia työpaikkoja mikä nykytalous on, mutta meillä ei ole mitään aavistusta, mikä on tulevaisuutta tulevaisuuden ta- taloutta ja minkälaisia voittoja voidaan saada myös työllisyyden puolella näistä uusista teknologioista. Minun yhteenvetoni tästä on se, että ei meidän pitäisi olla liian pessimistisiä. Toki tietenkin varovaisuutta tarvitaan, mutta ei mitään turhaa pelokkuutta. Kiitoksia. Thank you for ending. Kiitokset tästä loppupuheenvuorosta. Tämä oli aika masentava keskustelu tähän asti. Mutta eiköhän nämä sanat korvassa ole helpompi lähteä keskustelemaan yksityiskohdista, suunnitelmista, ei mistään pilvilinnoista. Näin toinen puheenjohtaja saa puheenvuoron. Hän pääsee johtamaan kokouksen loppuosaa. Omalta puoleltani haluan kiittää näistä alustuksista kollega Hola vastaa esityslistan viimeisen asian käsittelystä tutkimustyöntekijöiden sosiaalista suojelusta alusta taloudessa. Ok, donc je vous propose tout de suite de, de commencer. Dans les faits, on est dans, dans une certaine continuité par rapport aux, aux enjeux. No niin, mennäänpä suoraan asiaan. Tämähän liittyy suoraan äsken käsitellä olevaan asiaan, eli työntekijöiden sosiaalinen suojelu alusta taloudessa. Tällä on todellakin keskeinen merkitys Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta on teetättänyt aiheesta tutkimuksen. Hyvin syvältä luotava tutkimus on kysymyksessä. 50 asiantuntija vastausta, 200 alusta, talouden edustajan vastauksia. Kyllä tältä pohjalta voidaan suosituksia laatia, eli miten alustatalouden työntekijöiden sosiaalinen suojelu pitää varmistaa, kun tämä ala kasvaa kasvamistaan nyt. Tutkimuksen laatioille puheenvuorot kollega Christopher Ford 10 minuuttia ja kollega Mark Stewart 10 minuuttia. Kollega Ford, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity to present. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta puhua täällä. Tämä on tutkimus. Tehtiin, jotta ymmärrettäisiin paremmin alustataloudessa työskentelevien tilannetta. Tästä ollaan oltu erittäin kiinnostuneita. Se antaa uusia mahdollisuuksia työntekijöille, se mahdollistaa joustavuutta. Ja niin kuin kollega sanoi, se synnyttää mahdollisesti myös uusia työpaikkoja mutta on kyseenalaistettu kuitenkin työntekijöiden tilanne alusta taloudessa ennen kaikkea heidän laillinen tilanteesta, se, että ovatko he työntekijöitä vai ovatko itsenäisiä ammatin harjoittajia. Ja asiasta on keskustelu hyvin paljon siitä, että ovatko he sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. Eli tämä tutkimus on tutkinut näitä kysymyksiä ja yhdessä Mark Student Simon Joycein kanssa olemme yhdessä kuuden muun kanssa tutkineet tätä Leedsin yliopistosta. On hyvä, että nämä haasteet on havaittu EU-aloitteissa. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen, joka oli neuvoston suositus pääsystä sosiaaliturvaan itsenäisten ammatinharjoittajien piirissä. Ja tässä puhutaan siis sosiaaliturvajärjestelmistä ja niiden tehokkuusta. Sitten on direktiivi tuloillaan, jossa puututaan ongelmiin, jotka koskevat epävarmasta työsuhteessa olevien suojelua. Tämä koskee siis myös alustataloudessa työskenteleviä me yritimme ymmärtää, miten alustatalous on kehittynyt viime vuosina on ollut paljon spekulaatiota, alustatalouden kasvusta on puhuttu terminologista muun muassa, ja me haluamme tarkastella jotenkin näitä keskustelun aiheita ja haluamme myös katsoa, mitkä ovat kasvun takana alustatalouksessa, mutta hyödyt ja haasteet ennen kaikkea niille, jotka työskentelevät alustataloudessa, ovat tärkeitä ja myös seurauksia liittyen sosiaaliturvaan. Tämä tutkimus tehtiin EMPL-valiokunnalla vuonna 2017 ja me teimme tämän yksi laajimmista tutkimuksista liittyen alustataloudessa työskenteleviin Amazon, McDonald's, Clickworker, Crowdfunding, Workers oli tässä mukana ja saimme vastauksia Näiltä me teimme myös haastatteluja asianomaisten keskuudessa Bulgariassa, Saksassa, Tanskassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Puolassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä oli ammattijärjestön jäseniä, työnantajia, teollisuudessa työskenteleviä poliitikkoja. Joten Ennen kuin menen tuloksiin, niin yritän selittää määritelmää, jota käytyminen on paljon terminologiaa, jotka ovat päällekkäisiä. Kun me puhumme alustataloudesta, niin puhutaan myös yhteistyötaloudesta, jakamistaloudesta, keikkataloudesta – Yleensä jakamistaloutta muun muassa käytetään hyvin myönteisessä mielessä, mutta keikkataloutta käytetään sitten usein siinä yhteydessä, kun puhutaan epävarmista työsuhteista. No sitten alustatalous on ehkä hieman neutraalimpi, eli tämä on siis palkkatyö, joka tapahtuu alustan kautta. Deliveroo kuljettajat Uber-taksikuljettajat ja Amazon Mechanical Turk olivat tässä mukana myös. Sitten Airbnb oli muun muassa mukana, eli tässä oli aika paljon mukana tästä näkökulmasta. No arviot vaihtelevat, mutta uskomme, että 1-5 prosenttia EU-kansalaisista saivat toimeentulonsa alustatalouden kautta, mutta tämä on paras veikkauksemme. Sitten jakamistalous, joka ei ole siis kaupallista, open source-ohjelmistot muun muassa, se on paljon pienempi osuus. Uskoisimme, että se on vähemmän kuin 1-5 prosenttia mm, mutta alustatalous on kuitenkin erittäin tärkeässä asemassa ja se kasvaa nopeasti. No, sitten muutama kalvo tuloksista ensin. Me halusimme tässä, meillä on 1200 työntekijää eri alustatalouksissa. Ehkä nämä kolme ensimmäistä kohtaa ovat tärkeimpiä tässä yhteydessä. Eli mitä hyötyjä on alustataloudessa työskentelyssä useille se, että se oli lisätulo toisen työn lisäksi. Sitten puhuttiin siitä, että on mahdollisuus tehdä töitä kotoa. Ja tämä tietysti koskee joitakin työmuotoja enemmän kuin toisia. Click Worker uh, Amazon Mechanical Turk ja edelleen. Ja nämä henkilöt haluavat sitten äh, milloin työskennellä kotoa käsin. Sitten puhuttiin myös ajan joustavuudesta alusta taloudessa. Tämä on yksi avainhyödyistä tämän tyyppisessä työssä. No sitten mahdollisia ongelmia liittyen äh, alustataloudessa työskenteleviin ja usein, no tässä oli ehkä nyt nämä tärkeimmät, eli ei oltu tyytyväisiä palkkatasoon. Ja toki on hyvin paljon vaihtelua liittyen siihen, kuinka paljon ihmiset työskentelevät alustataloudessa, mutta monille kuitenkin palkkatasot olivat alhaiset ja sitten ihmiset tekivät toista työtä rinnalla. Ja ainoastaan 25 prosenttia tuoreista 200 työntekijöistä sanovat olivat tyytyväisiä palkkaansa. Ja vielä pienempi osuus odottivat, että heillä olisi uramahdollisuuksia alusta taloudessa. Vaikka monet siis tekivät Australiassa töitä toisen työn rinnalla, ne olivat kuitenkin hyvin riippuvaisia tästä työstä, eli yli puolet heidän tuloistaan tulivat taloudesta. Meillä oli tietty tekniikka, kun, kun me analysoimme näitä tuloksia ja kategorisoimme niitä. Ja meillä on tässä kolme ryhmää, mitä alustataloudessa työskenteleville tulee pohjautuen tähän analyysiin. Sitten nämä keskitason hyötyjät, eli useimmilla on toinen työpaikka alustatalouden lisäksi. Eli he ovat jonkinasteisesti riippuvaisia alusta taloustyöpaikastaan. Eli vähän vähemmän kuin puolet ähm, palkosta tulee alustataloudesta. Ja noin kolmasosa sanoi, että heillä on ongelmia kuukausittain sen palkkatason kanssa melkein lähes kaikilla 95 prosentilla on myös toinen työ alustatalouden lisäksi. Eli he eivät ole riippuvaisia tästä työstä. Kuitenkin 27 prosenttia sanoivat, että heillä on jonkinasteisia taloudellisia vaikeuksia. Sitten ne, he, jotka ovat täysin riippuvaisia alusta taloudestaan, kuusi kymmenestä sanovat, että puolet tai enemmän heidän palkastaan tulee alusta taloudesta ja yli puolella oli sitten suuria taloudellisia vaikeuksia. Lopuksi haluaisin painottaa jotakin haasteita, joita tämä asettaa. Tässä on joitakin kohtia, eli tähän liittyy suuri epävarmuus. No, mitä me tarkoitamme täällä? Ensinnäkin on osa, joka on vahvasti riippuvainen tästä alustataloustyöpaikasta. Ja heillä ei todennäköisesti ole myöskään sosiaaliturvaa. Mitä enemmän he ovat riippuvaisia alustataloudesta, niin sitä todennäköisemmin heillä on myös työpaikka alustatalouden ulkopuolella ja sitten todennäköisesti heillä ei myöskään ole sosiaaliturvaa. Ja tämä näkyy monellakin tavalla. Ensinnäkin heidän Usein he ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, he jäävät siis muodollisesti sosiaaliturvan ulkopuolelle, mutta heitä ja he joutuvat usein tekemään myös ähm, Eh, enemmän töitä saadakseen eh, saman verran palkkaa. Ja sosiaaliturva tuli usein alustatalouden ulkopuolelta, eli tästä tyypillisestä palkkatyöstä tai sitten eh, kansalaisoikeuksien kautta. Eli nämä sosiaaliturva tulee yleensä tällaisen, mm, tulee toisen työpaikan kautta kuin alusta taloudessa työskentelyn kautta. Ja tämä toinen työ oli usein myös hyvin epävarma. Ja vaikka jotkut työntekijät saivat jonkinlaista turvaa toisen työpaikan kautta, niin kuitenkin nämäkin työpaikat olivat epävarmoja tai määräaikaisia, joten tämä ikään kuin tällainen kaksinkertainen isku, alustatalous ja sitten myös vielä epävarma työsuhde sen lisäksi. Ja tämä asettaa hyvin paljon haasteita, mitä sosiaaliturvaan tulee mm, meidän täytyy pyrkiä parantamaan alustataloudessa työskentelevien tilannetta. Meidän täytyy siis taata se, että nämä työntekijät pääsevät sosiaaliturvan piiriin. Ei tässä tarvitse nyt sosiaaliturvajärjestelmiä ruveta uusimaan niin, että alustataloustyöntekijät muun muassa saataisiin mukaan tässä on ongelmia, että ei välttämättä päästä edes minimitulotasoon työn jatkuvuus. Alustataloudessa työskentelevät usein siirtyvät yhdestä työstä toiseen ja e- eivät siis tätä kautta saa riittävää sosiaaliturvaa. Pitäisi olla myös perusoikeuksia kaikille kansalaisille ja kaikille työntekijöille. Tämä ehkä saattaisi olla hyödyllinen aloite tässä yhteydessä. Eli työntekijät, työnantajat ja niin joilla ei ole työntekijästatusta, heillä olisi kuitenkin joku perusoikeus, perusturva. Havaitsimme, että eri maissa on aika paljon eroja, mitä alustatalo tulee. Eli perusoikeudet toisivat perusturvaa, niitä voitaisiin sitten äh, kasvattaa kansallisella tasolla lainsäädännön kautta. Sitten tarvitaan enemmän tilastoja, mitä alustatalouteen tulee. Me tarvitsemme myös menettelytapoja, jotta me saamme riittävästi tietoa itse työntekijöiltä alustataloudesta. taloudesta. se, että turvaa laajennettaisiin alustataloudessa työskenteleviin, on tärkeää. Tähän tarvitaan monia mekanismeja, ammattijärjestöt, yhteistyöelimet. Tässä on hyvin paljon esimerkkejä eri maissa niistä tavoista, joilla nämä uudet työtavat voivat sitten johtaa uuteen edustukseen, mitä näihin työntekijöihin tulee. Kiitos, että saamme esitellä työmme tällä tajaan ja odotamme kommentteja ja kysymyksiä, jos teillä sellaisia on. Uh, thank you for the presentation. Thank you for the... Niin, kiitoksia näistä alustuksista. On sanottava ja puhun nyt myös kollegani puolesta, joka on ollut myös tiiviisti mukana tässä alusta työasiassa. Olemme tyytyväisiä tähän tutkimukseen, sillä niin kuin totta on todella syvällisemmin tutkittava, mitä oikein tapahtuu, ja kun näin on tehty, niin se on todella arvokas panos. Tässä valiokunnassa viitataan siihen, että tietoja puuttuu, kun keskustellaan komission kanssa, ja sitten oikeastaan on todettava, että emme tiedä, mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä. Nyt todella autatte meitä täyttämään tämän aukon toiminta. Yksi näistä tutkimuksista toteaa, että tarvitaan poliittisia toimia, että voidaan muovata alustatalouden kehittymistä oike- yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla. On erityyppisiä alustoja, mutta sen erilaisia kuin perinteisissäkin taloudessa, mutta kun katsotaan tarkemmin, niin voidaan kyllä löytää myös paljon yhdenmukaisuuksia ja tämän tutkimuksen ansiosta voimme niitä tutkia. Sitä sääntelylliset tavoitteet. No niin, naapurini tulikin jo. Tervetuloa. Varmistettava samat oikeudet ja velvollisuudet kaikille toimijoille. Alustataloudessa yritysten ei voi, pyst- ei voi olla niin, että ne, ne jotenkin vähentäisivät velvoitteitaan aloin niin kuinka se soveltuu uuteen todellisuuteen. Ja on varmistettava, että tulevaa lainsäädäntö huomioi uudet joustavat työskentelyn muodot. Me otamme kyllä vielä askeleen pidemmällekin ja pyydämme näistä perusperiaatteista myös alustataloudessa. Kollegani puhui tästä Friedrich Effer-säätiön tutkimuksesta, joka osoittaa, että EUn lähestymistapa ei ole ainoastaan paras tapa käsitellä tätä ilmiötä, vaan se on myös oikeus. Toimi voisi toimia. Näyttää siltä, että tutkimuksessa ei oikein haluta täsmentää, minkä tyyppistä lainsäädäntöä Euroopan tasolla tarvittaisiin. Voisitteko hieman tästä pidempään vielä puhua? Sitten tämä toinen kysymys koskisi työllisyyssuhteiden luokittelua. Tämä on hyvin tärkeä sosiaaliturvan työntekijöitä väittämällä, että suurin osa heistä on itsenäisiä ammatinharjoittajia ja nyt näyttää siltä, että todistustaakka on työntekijälle, mikäli he ovat väittää vastaan, niin he varmaankin ovat kaikkein heikompia lenkkejä tässä suhteessa. Yksi mahdollinen ratkaisu tähän tämä että kyseessä olisi lähtökohtaisesti alustan ja työntekijän välinen työsuhde, Eli lähdettäisiin näin päin, eikä asetettaisi todistustaakkaa työntekijälle, vaan tälle alustalle. Ainoastaan nämä eri osapuolelle että ainoastaan alusta voi tarjota näyttöä tosiasiallisesta suhteesta. Tällainen oltavasti epätasapainoa tässä tilanteessa työntekijöiden kannalta. Kysymykseni kuuluu, uskotteko, että tällainen ratkaisu olisi mahdollinen? Oletteko keskustelleet siitä tämän tutkimuksen yhteydessä ja yleisemmin vielä työehtoja ja työntekijöiden sosiaalinen tilanne alustataloudessa. Olisikohan tällainen äh, taakan, todistustaakan vaihtaminen mahdollinen? parantaa. Okay, if, if I start and then bring in... Jospa tutkijana tekstiä tässä keskusteltu tai jätetty keskustelua, mutta paljon on keskusteltu näistä mainitsemistanne asioista koskien tätä juridista luokittelua ja missä määrin EU pitäisi tähän reagoida. Juridinen asiantuntijamme ei, ei ole täällä